Allora riprendiamo. Jatkamme istuntoa ideryhmää ja sitoutumattomat ovat välittäneet tiettyjä päätöksiä, jotka vaikuttavat äh, valtuuskuntanimityksiin. Nämä päätökset äh, luetaan mukaan tämän päivän pöytäkirjaan ja ne astuvat voimaan tämän ilmoituksen myötä siirrymme nyt äänestyksiin. John Howardin mietintö koskien lisätalousarvioesitystä. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edelleen Howardin mietintö, lisätalousarvio esityksestä. Annan esittelijälle kahdeksi minuutiksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eikö hän olekaan paikalla? Mr. President, first I would thank puhemies. Ensiksi haluan kiittää varjoesittelijöitä ja sihteeristöä työstä, jota on tehty hyvin lyhyesti, vain on hyvin tärkeää, että nämä tulevat merkityksi yleksi kuitenkin nämä asiat. Tämä lisätalousarvioesitys numero kaksi on hiukan erilainen kuin tavallisesti itse asiassa 2019 budjettisopimuksesta päätettiin viimeisimmässä neuvoston ja parlamentin välisissä neuvotteluissa. Sopimusneuvoston kanssa oli se, että lopullinen elementti otetaan mukaan tähän lisätalousarvioon ja tänään nyt sitten saamme tämän sopimuksen toteutetuksi sillä tavalla, että otamme huomioon kaksi tärkeää ohjelmaa, jotka todella osoittavat, että kuinka lisäarvoa Euroopan unionin lisäarvio talousarvio voi tuoda, nimittäin Horisontti 2020 ja Erasmus Plus. Näihin on annettu äh, Erasmukseen 20 miljoonaa, lisää 20 miljoonaa, horisontti 20 20, ja tämä todella helpottaa varmasti siinä, että ilmastohätätila voidaan ottaa paremmin huomioon. Tämä tila, talousarvio heijastelee sitä, että EUlla on todella paljon haasteita edessään ja jäsenvaltioiden äh, on mahdollista saavuttaa yhdessä enemmän kuin yksittäin. Haluan kiittää kaikkia tästä ja toivon, että kaikki tukevat tätä. Grazie. E- Kiitoksia. Siirrymme nimenhuutoäänestykseen. Äänestys alkaa. Oliko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme Muresanin mietintöön koskien Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönottoa. Meillä on yksi äänestys, nimenhuutoäänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava Howardin mietintö koskien lisätalousarviota. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme Honkan mietintöön Euroopan Solidarisuusrahoittajan varojen käyttöönotto. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme äänestämään päätöslauselman esityksistä koskien yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista, kappale 4, ensimmäinen osa, ensimmäinen äm, osa puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, toinen osa, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kappale 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 14 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoson kappale A kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. on kappale T kahdessa osassa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty K. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty N puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme päätöslauselmasta. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Keskeytämme istunnon muutamaksi minuutiksi ennen äänestysselityksiä. Kiitoksia. Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa, siirrymme äänestysselityksiin. Pyytäisin kollegoja, jotka eivät halua osallistua keskusteluun, poistumaan salista niin, että voisimme jatkaa täysistuntoa. Hyvät kollegat, meidän täytyy jatkaa äänestysselityksiä. Pyytäisin teitä ystävällisesti poistumaan salista, ellette halua osallistua äänestysselityksiin. Tässä kyseessä on kollegoiden kunnioitus. Dear colleagues, I kindly ask you... Hyvät kollegat, pyytäisin ystävällisesti vielä uudelleen, että poistutte täysistuntosalista, ellette osallistu äänestysselityksiin. Kiitos. Procediamo con le dichiarazioni. Siirrymme eteenpäin äänestysselityksiin. Aloitamme äänestysselityksistä koskien päätöslauselmaa koskien yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista. Curtin Darling, yksi minuutti, olkaa hyvä. La collega Kirsten Darling rinuncia al tempo di... Äh, kollega Kirsten Darling luopui puheenvuorostaan, joten siirrymme eteenpäin. Aleksandr Vondra, yksi minuutti, olkaa hyvä. Well, kollega Vondra does not work. It does not work. Toimiiko mikrofoni? Toimiiko? Hyvä, kiitos. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan, koska tässä on kyseessä ero ja meidän täytyisi muistaa tulevat suhteet eikä meidän täydy lähteä tässä konfliktiin, kun me yritämme pakottaa brittiparlamenttia äh, tähän sopimukseen, joka on jo kolme kertaa hylätty. Ja muistan, kun Tsekkoslovakia Äh, hajosi tai erosi, niin äh, jotta me saisimme aikaan hyvän äh, eron, niin olimme hyvin avokätisiä. Tsekkoslovakia jakaantui ilman konflikteja tai sotaa. Onko se mitä, sitä, mitä me todellakin haluamme? thank you very much. Paljon kiitoksia.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 Tulen samasta maasta kuin kollega Von ja siitä huolimatta minä äänestin päätöslauselman puolesta juuri siitä syystä, että minä haluan brittiparlamentin päätöslauselmaa kunnioittaa. Siinä sanotaan, että iso uudistunut kuningaskunnan ei pitäisi lähteä EU-sta ja siitä syystä Euroopan parlamentti on aivan oikein tähän nyt sitten vastannut, kun ehdotetaan siis sitä, että lykätään tätä, jos sopimukseen ei päästä. Me itse asiassa emme pakota Iso-Britanniaa, Yhdysvaltoja, yhdistynyt kuningaskuntaa mihinkään. He saavat päättää itse. Yhdistynyt kuningaskunta voi tehdä tietysti tähän sopimukseen muutoksia, mutta pääministeri ei ole mitään sellaista ehdottanut. Euroopan parlamentti on siis hyvin kärsivällinen ja halukas, aivan kuten herran Barnierkin, tekemään muutoksia sopimukseen, jos yhdistynyt kuningaskunta ehdottaa jotain tällaisia muutoksia. Tikuye. Grazie mille. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Porrit. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Um, microphone's not coming on. I have. Now it's working. It's not coming on. Yeah, yeah. Okay. I have voted in support. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, ei siksi, että haluaisin äh, eroamissopimuksen äh, toteutuvan, koska kaikenlainen Brexit tulee olemaan haitallista kaikille, vaan siksi, että tässä tekstissä huomioidaan, että pidennys olisi vielä mahdollista, jotta voitaisiin välttää ero ja että Isossa Britanniassa voitaisiin järjestää uusi kansanäänestys tai yleiset vaalit. Minä haluan kiittää pro-eurooppalaisia tässä parlamentissa, jotka ovat jatkuvasti osoittaneet solidaarisuutta meille samanaikaisesti, kun huoneen tuolla päässä oleva mies käynnisti tämän populistisen kampanjansa. Hän tulee vain tänne mölisemään ja keräämään rahat. Hänen henkilökohtainen kunnianhimonsa on mennyt kansallisten intressien ohitse. Ja näin on nyt Downing Street kymmenessäkin käynyt. Mutta meillä kuitenkin on Isossa Britanniassakin yhä vahvistuva pro-eurooppalainen liike, kuten Giefer Hofstadkin sanoi. Pro-eurooppalaisille kollegoille, jotka ovat enemmistö tässä parlamentissa, meidän täytyy jatkaa yhteistyötä, jotta voimme kaataa nationalismin ja populismin liikkeen. Kollegi, vi richiamo al rispetto dei Hyvät kollegat, pyytäisin kunnioittamaan aikarajoja. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Patten, yksi minuutti. Olkaa hyvä. I voted against uh, Monsieur Verhofstadt. Minä äänestin Verhofstadin uh, imperialistista päätöslapaa vastaan. 58 prosenttia East Midlandin henkilöistä halusivat lähteä pois ja myöskin sama koskee rannikkoalueita 17,4 miljoonaa äh, brittiä, jotka ovat demokratian kautta vallassa, haluavat lähteä EU-sta. Ja täällä parlamentissa olen sitten kuunnellut kaiken näköisiä meppejä, jotka ovat puhuneet näille ihmisille, eivät he tienneet, mitä he ovat tekemässä, kertomassa näille briteille, että heidän pitäisi kuunnella EUta ja vain jos he ovat samaa mieltä mieltä EUn kanssa, niin silloin vain he voivat edes äh, saada jonkinlaisen käsityksen demokratiasta. Herra Barnier teki hyvin selväksi, että mitä backstop-sopimusta tuleekaan, niin minkään näköistä mahdollisuutta tulliunionista ei ole päästä pois näille yli 17 miljoonalle ihmisille, jotka haluavat lähteä EUsta. Brittidemokratia on noudatettava, on aika lähteä EUsta ja on tehtävä kunnon ö, lähtö Brexitin kautta. Thank you. Grazie mille. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Huk. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia varapuhemies. Minä tuin tätä päätöslauselmaa tänään, sillä se tunnustaa eh, mahdollisuuden, että Britannia eh, vetää pois artikla 50, jotta Brexit eh, voitaisiin pysäyttää. Boris Johnsonilla ei ole enemmistöä brittiparlamentissa ja siksi hän parlamentin istunnot keskeytti. Hän 2016 järjestetty kansanäänestys oli epämääräinen vääriä tietoja liikkeellä, valheita rahaan ja Turkin liittymiseen oli liikkeellä. En näe täällä noita henkilöitä. Johnson tietää nykyään, ettei eroaminen enää ole hyvä ratkaisu. Vuonna 2019 Britannia on eri paikka kuin 2016. Nuoret haluavat Britannia, joka on eurooppalainen. Kukaan ei äänestänyt myöskään sen puolesta, että tulee ruoka- tai lääkepulaa tai ruuhkia. Nämä ovat todellisia riskejä, hallitus on sen myöntänyt. Me voimme tehdä erittäin paljon ilman Brexitia. Me olemme hienomaa ja me pääsemme tästäkin yli. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja vielä yksi minuutti, olkaa hyvä. I voted in favor of the... Minä äänestin parlamentin Brexit-päätöslausuman puolesta. En pidä mein sopimuksesta, en pidä Brexitistä, minä inhoan sitä. Mutta mikä tahansa sopimus on tärkeää ja ihmisten tulevaisuus on tärkeää, mutta Boris leikkii sillä oman puolueensa puolesta. Minun puolueeni ja Joe Swinson ja liberaalidemokraatit, me olemme sitoutuneet EU-hun ja sen kansalaisiin. Kun me pääsemme hallitukseen, me tulemme ottamaan käyttöön artikla 50 kumoamisen ja jäämme Euroopan unioniin. Tässä päätöslauselmassa huomioidaan meidän vastuumme kansalaisten suuntaan myös niiden, jotka ovat halunneet äh, muuttaa muualle töihin ja heidän elämänsä on nyt ollut myllyä. Ja sen vuoksi tämä täytyy nyt ratkaista nopeasti. Kansalaisuus on oikeus. Me olemme tässä käynnistämässä uutta Windrush-skandaalia ja se ei saa tapahtua. Minä ja kaikki liberaalidemokraatit olemme äh, aina sitoutuneet siihen, että teemme mikä on parasta Isolle Britannialle ja EUlle. Me tarvitsemme aikaa äänestää sopimuksesta tai äh, pitää kiinni täydestä jäsenyydestä. Thank Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Gibson. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Minä halusin tukea tätä päätöslauselmaa ja haluan, että parlamentti sitä tukee. Minä en tue kuitenkaan Brexit-sopimusta, onpa sitten sopimusta tai ei, niin haluan sydämestäni sanoa, että Brexit joka tapauksessa on paha UKlle ja EUlle ja jatkan kuitenkin sen vastaista kampanjointia. Mutta tämä päätöslausuma on kuitenkin hyvin tärkeä, koska siinä tunnustetaan, että brittiparlamentin lain mukaista toimintaa on pyytää, että pääministeri pyytää lykkäystä ja tämän kautta ehkä voidaan pitää vaali tai sitten kansanäänestys. Boris Johnson ei toimi brittikansalaisten edun nimissä, vaan hän on nyt hyllyttänyt parlamentin. Hän haluaa Brexit voimaan seurauksista välittämättä. Hän on diktaattori ja meidän täytyy hänet peitota, jotta demokraattinen prosessi voi jatkua. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Howard, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tämä ei ollut suunnitelman mukaista. Se, mitä meille parhaillaan tarjotaan, on selviämistä. Helpoimman kauppasopimuksen sijaan saamme kaikkein heikoimman mahdollisen neuvotteluaseman riippumattomuuden Ähm, palauttamisen sijaan, ja sehän meillä jo oli, me olemme äh, voimakkaan naapurin ähm, alla ja se tulee sanelemaan meille äh, ehdot, joita me joudumme seuraamaan markkinoilla – tilanne romahtaa. Oikeudet ja vapaudet brittikansalaisille supistuvat. Se on Brexitin todellisuutta. Siellä on lainkaan sitä, mitä meille luvattiin. Mitä ihmettä tässä muka voitettiin. Britannia joutuu Euroopan unionin ulkopuolelle ja siellä se nopeasti huomaa, että kansallinen riippumattomuus modernissa maailmassa törmää esteisiin. Me kuulemme paljon demokratiasta, mutta ilman vastuullisuutta demokraattia näivettyy. Viekää nämä valheelliset lupauksenne pois. Kääntykää takaisin brittikansalaisten puoleen ja näyttäkää heille, mikä on Brexitin todellisuus. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Hiivä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dear oh dear. Well, after that delusional guff, let me reassure... Haluaisin muistuttaa kaikkia tässä parlamentissa, että Nigel äh, Farage puhuu pro-Brexit-enemmistön puolesta minun maassani. Ja tämä päätöslauselma, voi herranen aika sentään No, te ehkäpä äh, pidätte tätä ikävänä, mutta Iso-Britannia ei enää halua olla rahastettavana. Katsokaapa myös, kaikkein suurin ryhmä tässä parlamentissa on brexiteerit. Me nousemme seisomaan ja huolehdimme siitä, että olemme edustettuina. Ja se, että tämän sopimuksen pitäisi olla oikeudenmukainen ja tasapainoinen, niin minun vaalipiirissäni sanotaan, että no sinua varmasti naurattaa, haha. Ja Brexit-puolue osoittaa, mikä on tämä kaikkein surkein sopimus meidän tulevaisuudellemme. Ja sen vuoksi taistelemme puhtaan Brexitin, kovan Brexitin puolesta. Ja meidän tukemme Englannissa sopimuksettomalle erolle on kasvamassa. Brexit-puolue on täällä ja me lähdemme unionin Irlannista. Thank you. Grazie mille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Netsinga. Yksi minuutti, olkaa hyvä. First, I would like to thank... Ensinnä haluan kiittää tätä demokraattista instituutiota siitä, että olette tukeneet Britanniaa ja myöskin haluatte lykä, äh, laajentaa tätä artiklaa 50. Äh, Brexit äh, äh on kauhea asia niin EU- kuin brittikansalaisillekin, kun EU:ssa asuvat brittikansalaiset eivät enää saa oikeuksia. Hyvin monien ihmisten elämä muuten myöskin riippuu lääkkeiden tuonnista ja monista tuoretuotteista tulee varmasti pulaan, joten nyt liikennekaes tulee seuraamaan sitä tilannetta, jos sopimukseen ei päästä. Ja tällaista pitäisi nyt sitten miettiä, minkä takia nämä haavoittuvaiset ihmiset joutuvat tällaiseen hirvittävään tilanteeseen. että tämä riskiä olisi pitänyt torjua ja senpä takia alahuoneessa täällä on todella katkerasti pyritty vastustamaan äh, sopimuksetonta Bretsikia. Mitään mandaattia sille ei ole ja jotka sanovat näin, niin he haluavat viedä lääkkeet ihmisiltä, jotka ne tarvitsevat. Jos Brexit ylipäänsä tulee, niin se asettaa brittikansalaiset paljon huonompaan asemaan. Mille? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dobni, yksi minuutti, olkaa hyvä. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että on erittäin hienoa nähdä, että täällä on muutamia brittimeppejä, jotka tulevat paikalle. Missä he olivatkaan koko keskustelun aikana? Todennäköisesti baarissa. Ja tämä loppukeskustelu on ollut pelkkää tiedon vääristelyä, valheita, puolitotuuksia ja on aivan hämmästyttävä väittää, että Britannia johtaa diktaattoria. Diktaattorit eivät tarjoa mitään parlamenttivaaleja ja kun näin tapahtuu, te tiedätte, että ette sitä halua, koska Corbyn ja Labour tulevat Walesissa ja Midlands-alueella häviämään. Ja minunkin alueellani minä tulen tuhoamaan Kobinin perinnön ja sen sekasorron, jonka hän on jättänyt työväen luokalle. 70 prosenttia minun alueellani äänesti Brexitin puolesta. Corbyn ei välitä tästä, ei välitä Briteistä, hän ei ymmärrä. Täällä parlamentissa ei ymmärretä brittikansalaisia eikä 17,4 prosenttia kansalaisista voi jättää näin kuulematta. Me lähdemme hyvästi. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Palmer, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos, varapuhemies. Sanon äh, niin kuin asiat ovat, koska sanamuoto tässä ää, äh, päätöslauselmassa on osittain ää, äh, heikko. Kansalaisten suojelu, Euroopan kansalaisten suojelu myös Isossa Britanniassa on erittäin tärkeää. Heidän kohtelunsa on ollut häpeä ja se on häpeällistä minun kotimaalleni, maalleni, jota minä rakastan jota myös nämä EUn kansalaiset rakastavat, jotka tekivät sitä kotimaansa, perustivat yrityksiä, maksavat veroja Isossa Britanniassa vuosikymmenien ajan. He ansaitsevat parempaa kuin tämä äh, huono äh, asema, joka heille, jota heille nyt tarjotaan. Joten minun viestini EU-kansalaisille Isossa Britanniassa, jota olen ylpeänä edustanut äh, West Midlandsissa, minun kotimaani on parempi kuin mikä tämä tilanne nyt on. Ja nämä EUn kansalaiset ansaitsevat parempaa. Thank you. Grazie mille. Adesso... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi ähm, edustaja Brothi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Äh, minä äänestin tämän puolesta, mutta äh, kun ajatellaan vaikkapa Iso-Britanniaa, että se on ollut äh, vuosikausia EU-ssa, niin kaikkein tärkeä kysymys on varmasti työstä ja sosiaalioikeuksista, joita EU on tuonut. Iso-Britannia on nyt edelleen Iso-Britannian kansanterveyden huolto on edelleen kärsimässä tästä Brexitistä. Ei ole siis ajateltu ollenkaan näitä ihmisiä. Ja nyt saattaa olla, että jos Brexit tapahtuu, niin nämä ongelmat vain lisääntyvät. Ja samoin myöskin sosiaalisissa kysymyksissä sopimuksesta Brexitin myötä on paljon epävarmuuksia. Siis tämä päätöslausuma on siis tervetullut. Se takaa sen, että EU-kansalaiset Britanniassa voivat edelleen saada oikeutensa toteutetuksi. Thank you very much. Grazie seuraavaksi edustaja Banting. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Toimiiko mikrofoni? Äh, hyvä parlamentti, hyvät kollegat. Äh, tämä on kaikkien vaikein äänestyspäätös, jonka olen joutunut tekemään. Täydestä sydämestäni toivotan tervetulleeksi parlamentin sitoumuksen artikla 50 pidentämiseen, mutta jo kaikissa erosopimuksissa meidän täytyy kääntyä takaisin britti kansalaisten puoleen. Jos kansanäänestyksessä meillä olisi mahdollisuus nyt kuulla heitä, olen varma, että me voittaisimme äänestyksen ja pysäyttäisimme Brexitin. Siksi, että tällä kertaa nuoret tulevat äänestämään. Nuoret Britanniassa ovat vihaisia, kolme neljäsosaa nuorista, jotka olivat vuonna 2016 liian nuoria äänestämään, ovat äh, nyt äh, äänestysikäisiä äh, ja sanovat, että haluaisivat jäädä Euroopan unioniin. Tulettepa missä tahansa, pyytäisin teitä kääntymään omien johtajien puoleen, jotta he neuvostossa tukisivat jatkoaikaa. Antakaa nuorille Briteille mahdollisuus päättää itse omasta tulevaisuudestaan. Paljon kiitoksia. Edustaja Bannion, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin selittää, miksi äänestin päätöslauselman puolesta. Päätöslauselman, joka tukee Brexit-sopimusta, joka on jo neuvoteltu EUn ja Ison-Britannian välillä, mutta joka on jämähtänyt brittiparlamenttiin. Siksi, että tämä antaa vielä mahdollisuuden Isolle-Britannialle tarkastella uudelleen päätöstänsä ja järjestää uudet parlamenttivaalit tai uusi kansanäänestys. Ja tässä tuetaan myös artikla 50 pidennystä Briteille, niin että voimme vielä miettiä. Koska tämä olisi nyt äh, katastrofi brittiin maanviljelijöille. 97 prosenttia meidän lampalihan viennistämme menee äh, EUn alueelle ja me viemme myös äh, huomattavasti valtavan paljon äh, viljaa, naudanlihaa ja muita elintarvikkeita. Se, että me menetämme nämä markkinat, ei ainakaan olisi minun vaalipiirilleni hyväksi. Minun äh, ensimmäinen velvollisuuteni siksi on estää sopimukseton Brexit ja sen jälkeen varmistaa se, että Iso-Britannia on jatkossakin Euroopan unionin jäsen. Thank you. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Davies. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President. Puhemies, en halua hoitaa Brexitia, vaan haluan lopettaa sen. Täällä me puolustamme Eurooppa-arvoja, mutta myöskin liberaaleja ja brittiarvoja haluan puolustaa. Haluamme, että talous on äh, kaikille hyvää tuova asia. Samoin myöskin ympäristöä haluamme suojella. En halua, että nyt tällä tavalla äh, meidät ja suljetaan ulkopuolelle tai että Britannia juoksee karkuun, kun ajatellaan tätä mannertamme kohtavia haasteita. Haluan, että olemme sen sydämessä, haluamme olla sen johtajia. Minä olen sitä mieltä, että hitto on koko Brexit. Thank you, grazie mille. Adesso... Adesso. Kiitoksia. Seuraavaksi Andrew Saliba, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kun Brexitin takaraja lähenee ja riski äh, sopimuksettomalle erolle muuttuu todellisuudeksi. Tämä vaihtoehto olisi katastrofi, sellainen, joka pitäisi välttää. Valitettavasti meillä on poliittista epävakautta ja epävarmuutta, joka kasvaa tunti Ensimmäisen tavoitteemme tässä tilanteessa pitäisi olla se, että me takaamme Euroopan unionin kansalaisten oikeudet niiden, jotka ovat Britanniassa ja brittikansalaisten oikeudet Euroopan unionissa. Kova Brexit uhkaisi myöskin yrityksiä, uhkaisi tuhansia työpaikkoja sekä Britanniassa että mantereella. Toisen prioriteettimme pitäisi olla äh, työntekijöiden ja yritysten tukeminen, jotta voisimme taata sen, että äh, tästä aiheutuva taakka on mahdollisimman pieni. Ja lopultakin äh, sopimuksettoman eron vähemmät vaikutukset Pohjois-Irlannissa pitäisi välttää. Meidän pitäisi ryhtyä toimiin, jotta voisimme käydä rakentavaa keskustelua ja välttää tällaisen sopimuksettoman eron meidän pitää asettaa tämä puoluepolitiikan edellä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Damisa, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thank you. Um, as a... Kiitos. Liikemiehinä en voi ymmärtää, miksi yksikään yrittäjä haluaisi luopua 512 miljoonan henkilön markkinoista 65 miljoonan markkinoihin. 500 miljoonaa ihmistä on suuri markkina ja se on hyvä ajatellen esimerkiksi ää, eri jaksoja ja niin edelleen. Jos katsotaan ebooks.com-yritystä, joka myi näille markkinoille hyvin paljon. Ja syy oli, siis se, syy oli se, että meillä oli 300 miljoonan ihmisten markkinat ja sen vuoksi me pystymme kasvattamaan tulostamme. Ja kaikki kilpailijani myivät vain 60 miljoonalle ihmiselle Isossa Britanniassa, eivätkä pärjänneet minulle. Joten mitä yrittäjät voivat tehdä? Äh, kun Brexit tapahtuu, jos tapahtuu, avata sitten ne toimisto Dubliniin tai Pariisiin tai muualle ja siirtää sitten äh, työpaikat sinne. Eli sahamme oma oksaamme. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Vuoden, yksi minuutti, olkaa hyvä. Mr. Patton, oh- Herra Patton ei selkeästi ymmärrä, että 62 prosenttia äänestäjistä ei ole sama kuin 62 prosenttia ihmisistä. Jälleen kerran valheita siis. Kuten näimme, Windrush-skandaalissa, niin hallitus tietää jotakin perheiden hajottamisesta ja juuri näin he ovat jälleen tekemässä. Eurooppa on kansakuntien ja ihmisten perhe ja jos Tory-puolue saa tämän perheen hajottaa, niin siltä on valtavaa vahinkoa niin EUlle, kumppaneillemme ja Britannialle. Britannia hajottaa EUn kansakuntien perheen ja uskon, että se on varmasti myöskin äh, kuolemaksi brittiläisille perheille. Kun itse olen Skotlannissa myöskin kasvanut, niin katson, että olen kahden niin Britannian kuin EUnkin äh, kansalainen. Äh, meillä on äh, pitkä historia takanamme ja nyt Farage ja kumppanit tätä sabotoivat. Nämä sabotoorit ovat pettäneet Pohjois-Irlannin kansan ja minä todella varoitan teitä. Englantilaiset ovat monta kertaa yrittäneet skotteja peitota, mutta todellakin, jos Johnson jatkaa tällä tavalla, niin kyllä varmasti täältä vielä pesee. No, Paljon seuraavaksi. Edustaja Ritsi, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän, ähm, miten on puolesta, äh, Belfastin sopimus äh, viettää pian 20. Äh, juhlavuottaan ja sen takajana on Euroopan unioni. Lauantaina vietämme kansainvälistä rauhanpäivää ja minä pelkään tämän rauhan puolesta, jos me joudumme unionista ulos vääristelyn totuuden ja Live-kampanjan valheiden ja yhä poissa ololla loistavan Nigel Faragein vuoksi. Kyseessähän on henkilö, joka ei kerta kaikkiaan välitä. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kelly, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ähm. Anteeksi, erehdyin. Seuraavaksi edustaja Fulchak, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Ähm, haluaisin kommentoida tätä juuri pidettyä äänestystä. Totta kai minä kunnioitan sitä, miten britit äänestivät Brexit-kansanäänestyksessä, mutta samanaikaisesti myöskin kunnioitan sitä, että päätöslausuman kautta sallitaan, että voitaisiin lykätä tuota Brexitin määräaikaa. Ja samanaikaisesti meidän täytyy tietysti myöskin tuomioistuimen päätöstä siitä kunnioittaa, että 60, 50 artikla voidaan kumota yksimielisellä päätöksellä. Britanniassa asuvien EU-kansalaisten edut on taattava ja tietenkään emme halua myöskään asettaa vaaraan sitä, että Irlannin rajan, Irlannin saaren molempien, rajan molemmilla puolilla olevien ihmisten rauhanomainen elo vaarantuu. Ja sitten haluaisin myöskin vastata siihen, mitä Brexit-puolueen henkilöt sanovat. He vain ovat saaneet nämä paikkansa eurooppalaisen äänestysjärjestelmän kautta, koska brittijärjestelmän kautta ette täällä istuisi. Kelly, per un minuto. Paljon kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Kelly, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puhemies. Minä olin hyvin onnellinen, kun pystyin osallistumaan keskusteluun eh, Britannian Euroopan unionista tuosta erosta tänä aamuna. Monet parlamentin jäsenet eh, ovat antaneet backstop-järjestelyyn liittyviä selvennyksiä. He tukivat Belfastin sopimusta ja sen suojelun tärkeyttä. Ja 544 henkilöä tuki tätä sopimusta. Sehän on suuri enemmistö salissa. Oli myöskin onnellinen, kun kuulin, että tämän parlamentin jäsenet mielellään antaisivat jatkoaikaa Britannialle – jos Boris Johnson sitä hakee. Mielestäni tämä on hieno päivä Euroopan unionille. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Hannan, yksi minuutti. They may not have intended to, but... Kiitos. Äh, kollegat tässä parlamentissa äh, ovat täällä tehneet sen, että emme saa todennäköisesti enää kunnollista vetäytymissopimusta. Tässä on ollut hyvin paljon näin vaikeita myönnytyksiä, tämä riitojen sovittelujärjestelmä ja muuta. Ainoa asia, mitä ei hyväksytty, oli se, että korvattaisiin tällainen tai että on, tämä backstop-järjestelmä ja että pidettiin kiinni siitä tässä päätöslauselmassa on tehnyt nyt lähes mahdottomaksi sen, että näkisi, miten nämä kaksi osapuolta voisivat hyvällä ja ystävällisellä tavalla erota. Meillä on tässä tällainen Brexit-kriisi ja se perustuu oikeastaan sille, että Brexit ei ole tapahtunut. Eli siis tässä on itse asiassa eh, ei tapahtuneen Brexitin eh, kriisi. Eli kriisi sen vuoksi, että meidän parlamentaarikkomme eivät eh, ole tehneet sitä, mitä he lupasivat ennen vaaleja. Ja minä toivon, että uudet vaalit tulevat ja että me, tässä ei nyt tapahdu liikaa vahinkoa. Grazie mille. E adesso la... Paljon kiitoksia. Edustaja Tons, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hvala lipa za besedo zelo mi je žal da britanski politiki tekmujejo z brexitom. brexit je postal sredstvo in ne. brexit eh, on tässä väline ei tavoite eikä tässä ole voittajia ja me kaikki ponnistelemme nyt eh, vahinkojen eh, pienentämiseksi. Ja jos esimerkiksi tulee vaali tai uusi kansanäänestys tai, tai britit haluavat sopimuksen. Meidän täytyy tehdä kaikkemme niin, että voimme suojella meidän kansalaisiamme. Isossa Britanniassa yritetään työntää mustaa pekkaa EUn käteen. Jos syntyy sopimukseton Brexit, niin silloin britit ovat ainoita, jotka ovat vastuussa omista kansalaisista. Per un minuto, please. Mr. President. Um, Toms, yksi minuutti, olkaa hyvä. To the Puhemies, kun muutin Saksasta Britanniaan noin parikymmentä vuotta sitten, tulin globaaliin Britanniaan, joka otti minut avoin sylin vastaan. Britannian EU-jäsenyys on antanut minulle oikeuksia ja taannut sen, että voin rakentaa elämäni tuossa maassa, jota rakastan. Mutta tänään kolme miljoonaa EU-kansalaista Britanniassa ovat nyt pelon ja epävarmuuden vallassa. Boris Johnson on luvannut, että he eivät joudu ongelmiin Brexitin takia, mutta tämän lupauksen hän on monien muiden lailla pettänyt. Tuo sopimus ei ole nyt sopiva, vaan siinä on teknisiä ongelmia ja monet, erityisesti kaikkiin haavoittuvimmat, eivät ole tässä nyt päässeet hyvään asemaan. Tarvitaan helppokäyttöisempi järjestelmä, sellainen, jossa ihmiset voivat vain rekisteröityä, eikä sellaista, jossa tarvitaan kymmeniä papereita vuosien takaa. Muutoin edessä on uusi Windrush-skandaali ja vielä laajemmassa mittakaavassa. Ja tästä syystä olen äänestänyt tämän päätösvahvan puolesta, mutta fakta on, että ainoa tapa, jolla Britanniassa kansalaisten oikeudet taataan, on se, että Brexit saadaan pysäytettyä. Thank you. Vielen dank. Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän minulla oli hiukan sellainen tunne, että olin ikään kuin brittiparlamentin puhemiehenä. Istunto keskeytyy ja jatkamme kello 15. Kiitoksia.